Colleagues, ladies and gentlemen, can I bring the meeting to order? It is five past. Hyvät kollegat, kello on jo viisi yli kolme. Aloitetaan kokous ensiksi. Täällä on 30 vierailijaa, johtokunnan jäseniä Saksan liberaalipuolueesta. Heidät on tänne kutsunut edustaja Raimers, olkaa lämpimästi tervetulleet tänne valiokuntaan. Toivon mukaan tämä on teille hedelmällistä. Varmasti olette huomanneet, että äh, äh, pohjoiseurooppalaiset herra Kantsen lukunottamat ovat tulleet ajoissa ja sitten etelä-eurooppalaiset äh, lipuvat pikkuhiljaa valuvat tänne saliin niin, että sen takia kello on jo viisi yli kolme, kun aloittelemme, mutta tervetuloa. Ensimmäinen kohta esityslistalla on esityslistaluonnoksen hyväksyminen. Sopiiko se kaikille? Hyvä. Toinen kohta on pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta 30. päivä tammikuuta, 10-11. helmikuuta ja 20. päivä helmikuuta kaikki ovat äh, ilmeisesti äh, tähän tyytyväisiä. Sitten menemmekin kolmanteen kohtaan, joka on satmapalvelujen markkinoille pääsy. Asiasta käytävä keskustelu. Tietänette, että huominen äänestys on lykätty. Herra Fleckenstein äh, varmasti selittää teille, miksi tällainen päätös on tehty, mutta nyt teillä on puheenvuoro. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Arvon kollegat. Tätä valitettavasti kutsutaan satamapalvelupaketti kolmoseksi, mutta oli miten oli, tämä oli hankala harjoitus. Me järjestimme minikuulemisenkin britti suomalaissatamien edustajien kanssa Marseille, Rotterdamin satama edustajien kanssa sekä sidosryhmien kanssa Espon, varustamoiden ja ammattiyhdistysliikkeen edustajien kanssa. Ja näissä keskusteluissa katsoimme myöskin komission asiakirjaa ja laadimme siihen lukuisia tarkistuksia. Yritämme vaalia avoimuutta ja joustavuutta muun muassa infrastruktuurimaksujen osalta sekä satamapalveluiden tarjoajien määrän rajoittamisen osalta. Vähimmäistandardin osalta me olemme ottaneet mukaan myöskin sosiaalimääräyksiä ja standardeja, ja me olemme yrittäneet välttää myöskin byrokratiaa valvonnallinen konsultoinnin osalta. Ja tässä yhteydessä saaneenkin kiittää varjoesittelijöitä ja pääosasto Movea erinomaisesta hedelmällisestä yhteistyöstä. Viime viikolla Strasbourgissa valitettavasti kävi ilmi, että tätä asiaa ei saada käsiteltyä loppuun tällä lainsäädäntökaudella. Ja tähän on olemassa kaksi syytä. Yhtäältä me emme löytäneet kompromissia markkinoille pääsyluvun osalta. Komissio otti täältä laivan lastauksen purkaus ja liikenteen pois sekä eri ryhmien että ryhmien sisälläkin oli eriäviä kantoja esitettynä ja näistä johtuen emme päässeet yhteisymmärrykseen. Eli kun emme päässeet yhteisymmärrykseen keskeisimmän, yhden keskeisimmän tekstin osion tiimoilta, niin emme halunneet mitään loppuäänestystä järjestää. Ja sanoimme myöskin että satamasääntely kokonaisuus on nähtävä lupa kysymyksiin ja myöskin valtion tuki kysymyksiin liittyen. Mitä tulee toimilupakysymyksiin, niin me teimme lopullisen päätöksen, jonka voimme hyväksyä, mutta mitä tulee valtion tuki kysymyksiin, niin me emme oikein tienneet, mitä tuleman pitää, ja tästäpä syystä me teimme liikenne- ja kilpailupääosastojen kanssa yhteistyötä, keskustelimme näistä asioista ja kaksi asiaa aiheuttaa vielä päänvaivaa. Ensinnäkin tukimääräykset infrastruktuuriin liittyen. Kyse on näistä alakohtaisista suuntaviivoista, joita ei tähän mennessä ollut vielä pöydällä. Ja kun katsotaan luonnosta näihin könttäpoikeuksiin liittyen, niin satamainfrastruktuureihin liittyen ei ole olemassa vielä mitään erillisiä määräyksiä. Tilanne tuo ehkä vuonna 2015, mutta ei se ole vielä varmaa. Viimeisen kolmen vuoden aikana aiheesta on annettu vasta 15 tuomioistuimen päätöstä. Ja sitten mitä tulee komission kyselylomakkeisiin, jotkut jäsen valtiot ovat saaneet ne vastattavakseen liittyen yhteisöveroon. Ja juuri kilpailukyky pääosaston edustajien kanssa yritimme selvittää sitä, että miksi tässä vaiheessa komissio lähetti nämä kyselylomakkeet jäsenvaltioille täytettäväksi. Mitään järkevää vastausta emme saaneet. Ja me olemme huolissamme näiden poikkeusmääräysten osalta Eli mitä tulee näihin labor pools-järjestelmiin, ja pelkäämme, että komissio yrittää puuttua näihin kysymyksiin takaoven kautta, ja me olemme vakuuttuneita siitä, että tätä asiaa täytyy jatkoassa käsitellä, mutta edellyttäen, että me tiedämme, mitä kilpailukyky pääosasto ajaa takaa. Me olemme olleet kirjeitse yhteydessä valiokunnan puheenjohtaja Brian Simpsonin ja kerroimme tämänhetkisestä neuvottelutilanteesta. Ja komissionkin ollaan oltu yhteydessä kirjeitse ja me ehdottaisimme neuvostolle ja tulevalle liikennevaliokunnalle, joka joutuu tietenkin tätä asiaa käsittelemään, koska komissio tuskin yksi kaksi yllättäen ilmoittaa, että tätä ei tarvita laisinkaan. Tässä ollaan oltu hakoteilla parikymmentä vuotta. Eli kyllä tuleva valiokunta tulee huomioimaan tämän jo tehdyn työn. Ehkäpä seuraavalla lainsäädäntökaudella tämän työn käsittely sitä myöten myöskin helpottuu. Ja minä todellakin toivoisin nyt komissiolta, että seuraavalla keskustelukierroksella pyrittäisiin asiat saamaan kuntoon mielellään jo ennen tulevan lainsäädäntökäyden päättymistä. Kiitoksia. Thank you well, uh... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen kollega Fleckensteinin kanssa aivan täysin samaa mieltä. Viikkojen ajan olemme tarkastelleet tätä komission aloitetta ja tältä pohjalta oli hyvä tehdä yhteistyötä ja viime viikolla Olemme järjestäneet muun muassa kulmistilaisuuksia, olemme olleet moniin henkilöihin yhteydessä, ei ainoastaan komission DG Moveen, vaan muihinkin yksiköihin ja olemme yrittäneet saada selkeyttä tähän tilanteeseen, mutta valitettavasti emme tässä lyhyessä ajassa saaneet aikaiseksi toimivaa kompromissia ja kun Euroopan vaalit ovat tulossa, niin ehkä tässä oli liian vähän aikaa käytettävissä. Mutta halusimme kuitenkin parantaa tätä tekstiämme tarvittavin osin, muun muassa satamaa palveluiden autonomian osalta. Minä uskon, että me olemme päässeet hyvin eteenpäin, mutta mitä tulee markkinoiden avautumiseen liittyen, niin sen osalta emme päässeet valitettavasti eteenpäin. Me tarvitsemme tietenkin selkeän aloitteen, joka liittyy satamapalveluihin. Osittain niihin asioihin puututaan, jotka tässä tekstissä me viitataan, mutta myöskin sellaisiin kysymyksiin, jotka liittyvät muun muassa satamien väliseen kilpailuun, valtion tukimääräysten väärinkäyttöön, kilpailun vääristymiseen ja muihin kysymyksiin. Ja lähitulevaisuudessa meidän tulee paneutua näihin kysymyksiin ja katsoa, mitkä ovat ne eurooppalaiset määräykset, joita kaikkien on noudatettava. Eli meidän ryhmämme on valmis keskustelemaan asiasta jatkossakin ja seuraavalla parlamentaarisella kaudella tämän asian pitää olla yksi prioriteeteistamme ja toivottavasti seuraavalla kaudella saamme myöskin toimivan kompromissin aikaiseksi, jotta meillä olisi eurooppalaiset pelisäännöt käytettävissämme, joita todellakin kaipaamme, jotta myöskin satamaa palveluiden tarjoajilla on tietynlainen oikeudellinen ö, turva taustallaan. Kyllähän satamat muodostavat Euroopassa myöskin eräänlaisen tukipilarin koko taloudelliselle toiminnalle ja siksi näille satamille pitää antaa myöskin mahdollisuus kehittyä taloudellisesti hyvään suuntaan. Kiitoksia. Kramer for the Greens. Kiitos sitten Kramer vihreistä. Kiitoksia. Niin, muistaakseni kolmatta kertaa käsittelen tätä niin sanottua satamapakettia. Kun kymmenen vuotta sitten tulin parlamenttiin, niin silloin edeltävä parlamentti Lojola de Palacio komissaarin ominaisuudessa esitti tällaisen satamapaketin ja parlamentti sen hylkäsi. Ja myöhemmin, puoli vuotta myöhemmin, komissio ilman sen kummempia muutoksia tekstiin esitti sen uudemman kerran meille käsiteltäväksi. Me olimme aika lailla näreissämme tästä. Kollega Jarsen Boski kannatti sitä vahvasti, vaikka hänen ryhmänsä oli sitä vastaan ja suurin enemmistö muutenkin parlamentissa oli tätä vastaan. Ja nyt tämä on taas pöydällä, mutta ilmeisesti komissio väkisin haluaa runnoa tämän ehdotuksensa läpi. Komissio tarkistaa tämän valtion tukiosion, joka liittyy juuri satamiin, mutta Samalla ollaan esittämässä uutta lainsäädäntöä. Se on ihan järjetöntä. Joko me muutamme tätä lain, valtiontukijärjestelmää ja sitten katsotaan satamapalvelujärjestelmää tai sitten annetaan koko asian olla. Ja tämä muistuttaa minua asetuksen 1370 käsittelyä, joka liittyy äh, rautatie äh, alaan komissio ei ilmeisesti ole kiinnostunut pohtimaan sitä, mitä todellisuudessa tapahtuu, miten meidän täytyy puuttua lainsäädännön heikkouksiin, koska sitä kauttahan tekstiä voidaan lähteä muuttamaan, mutta komissio on kokenut ja sitten viime hetkillä esitetään tällainen satamapalveludirektiivi ehdotus. Luulen, että tämä voitaisiin runnoa läpi vielä viime metreillä, niin kysyn, että minkälaista poliittista hienotunteisuutta ja ymmärtämystänne teillä on. Teillä pitäisi olla tätä kokemusta, mutta kysyn teiltä nyt, että miksi neljä vuotta ette tehneet yhtään mitään ja tulette nyt kalkkiviivoilla tätä asiaa esittämään. Ja voin sanoa teille, että älkää toimiko seuraavalla lainsäädäntökaudella samalla tavalla. Eli jos jäätte odottamaan ihan viime, vi, viimeisille viikoille asti, niin ei tästä tule yhtään mitään. Herää kysymys, mitä te haluatte? Haluatteko valtion tukimääräysten uudistamista vai haluatteko uuden lainsäädännön aikaiseksi vai haluatteko ensin analysoida, mikä olisi mielestäni tarpeellista, eli analysoida ensin, mitkä ovat ne faktat ja tarpeet? Kiitoksia puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että kerrankin olen aivan yhtä mieltä herra Kramerin kanssa. Probably. Varmaankin teitte virheen, sanoo kollega vieressä. Niin, luultavasti. Tämä on varmaan ainoa kerta viimeisen viime vuoden aikana. Mutta nyt todella on niin, että olen yhtä mieltä hänen näkemyksistään koskien kuinka tehokkaasta olisi viedä eteenpäin näin monimutkaista ehdotusta näin myöhään vaalikaudella, kun kaksi kertaa aikaisemmin tämä parlamentti on hylännyt komission ehdotuksia asiasta. Ja on varmaa, että herra Kramer ei ole tässä yksin minä ja muutkin saksalaisetkin olivat täällä, kun oli nämä kaksi aikaisempaa yritystä. Ja aivan heti tämän keskustelun alussa, vuoden alussa totesimme, että emme voi olla tällaisessa tilanteessa, jossa parlamentti sanoo kaksi kertaa ei, ja komissio aina vain tuo uusia paketteja ja ajattelee, että jotenkin parlamentti muuttaa mieltään. Minusta on aivan selvää, että viime viik- viikkoina ja kuukausina neuvottelut ovat viivyttäneet, viiv, ja on huomattu, että tämä ei onnistu ja komission olisi pitänyt ottaa tämä neuvottelun henki huomioon ja, ja vetää pois koko ehdotus, mutta vaikka jotakin parannuksia on tehtykin, niin asetuksen ydin on tällainen yksi, yhden koon pakkopaita, jota sovitetaan eri kokoisiin eri tavalla hallinnointiin satamin kaikilla Euroopassa. Meillä on hyvin erilaisia, jokainen satama on erilainen ja sitä on käsiteltävä omalla tavallaan tietenkin niin, että pidetään kiinni kilpailulainsäädännöstä. Ei meidän pitäisi pelätä sitä, että, että, sata, että satamilla olisi omia strategioitaan. Se on paras tapa päästä kasvuun ja tämä on varmasti oikea aika. Ju, juuri nyt tarvitsemme kasvua. Kun katsotaan yksityiskohtia, niin varmaankin yksi yksimielisesti olemme yhtä mieltä siitä, että tässä parlamentissa ei kannata äänestää monista syistä. Erityisesti niistä, jotka esitteli itsekin mainitsi koskien valtion tukia. Meillä oli kokouskomission jäsenen kanssa tästä ja on selvää, että tarvitaan lisää selvyyttä ennen kuin voimme mennä tässä asiassa eteenpäin. että kokoontuvat komission kanssa ja se ei kyllä selventänyt asiaa, vaan pikemminkin sekaannutti. Toivon, että komissio huomioi tämänkin. Eikä tässä ole kyseessä ainoastaan valtion tuki, vaan olemme hyvin vai kaukana sopimuksesta. Myös kun ajatellaan asetuksen soveltamisalaa, puhutaan loutsauksesta, hinauksesta, monista yksityiskohdista, joissa on hyvin erilaisia näkemyksiä tässä talossa. Ja myös kilpailukyky ja, ja, ja nämä toimintastrategiat ovat operaattoreille kuuluvia, eikä sitä ole täysin tunnustettu asetuksessa tässä muodossa. Joten mm, suuressa on puheenjohtaja todella haluaisin sanoa, että olen tyytyväinen siitä, että emme lähde äänestämään tässä parlamentissa. Haluaisin korostaa sitä, että haluaisin pyytää komissiota vetämään kokonaan tämän ehdotuksen pois. Ja jos ei järkevämpää ajatusta komissiosta tule, niin unohtakaa nyt koko jutun. Kiitoksia. Bradley, Mr. Sitten herra Rike. Kiitos puheenjohtaja. Minä en nyt puhu itse asiassa EPPn nimissä vaan henkilökohtaisesti omissa nimissäni. Pari huomiota yleisesti. Tässä huomaan kyllä, kuinka vaikeata on yleistä sääntelykehystä luoda. Aivan oikein tässä herra Bradburn tämän kuvasi. Olennaiset elementit tietysti liittyvät maantieteeseen, maantieteelliseen Mm, paikkaan ja myöskin siihen, että kaikki satamat ovat hyvin erilaisia. Ne eivät kaikki ole samalla lailla suojassa tai avomerellä. niille ei ole mahdollisuuksia toimia samalla tavalla, järjestää toimintansa ja on myöskin hyvin vaikeata siis saada sellaista sääntelyä, joka jotenkin asettaisi ne samalle viivalle, kun kysymys on sääntelyvelvoitteista. Pohjois, mm, Pohjamerellä varmasti on aivan erilaiset olosuhteet kuin vaikkapa Mustalla merellä. Toinen huomio sitten liittyy siihen, että kun sitten yritetään tällaisen uuden asetuksen kautta avata kilpailua ja säädellä tätä kilpailun tasa-arvoa, niin tässä tapahtuu kuitenkin aika hyvin mielenkiintoisia asioita laivan varusteen osalta, koska hehän ovat tässä toisena osapuolella puolena satamien vasta toimijoina ikään kuin. Ja on muistettava, että kun kysymys on konttiliikenteestä, sehän on hyvin tärkeä osa toimintoja, vaan se myöskin kasvaa huomattavalla tavalla jatkuvasti, niin on siis todella suuria keskittymien siirtymiä kautta maailman, koska kaikki laivanvarustajat ovat nyt ikään kuin kolmessa kartellissa keskittyneinä, jos nyt näin voi sanoa kolmonen niistä itse asiassa kattaa suurimman osan maailman konttilaivan varustajista ja itse asiassa suurin osa heistä on eurooppalaisia. Ja näin ollen siis on selkeästi tapahtumassa suurta muutosta kuljettamisen tarjonnassa ja laivan varustelussa. Ja tämä on hyvin tärkeää ottaa huomioon, kun ajatellaan satamien asiakkaita sitä, että tällainen uudenlainen järjestely, jota kautta sitten ehdotetaan, että se tapaisi nämä tarpeet. Ja kaikista näistä syistä henkilökohtaisesti olen samaa mieltä jota, siitä, mitä edelliset puhuvat sanovat, ja sen takia olisi ö, aika ö, hyvä, että ainakin seuraavassa parlamentissa sitten tätä asiaa mietittäisiin uudelleen ja ainakin tuotaisiin joitakin muutoksia tähän uuteen lainsäädäntötekstiin. Thank you, Kiitos, Meissner. Ja, vielen dank. Niin, paljon kiitoksia. Niin, on tämä melko hankala aiheuttamassa tämä paketti. Ei olla kovinkaan pitkälle päästy. Komissio lupaili meille, että jotain on tulossa asetuksen muodossa, koska tarkoituksena oli kehittää satamapalveluita pohjois-saksalaisen ominaisuudessa. Totesin, että tällaista me emme kaipaa, niin kuin monet rannikkovaltion edustajat sanoivat, tämä tuli viime hetkellä, mutta olen sitä mieltä, että tämä on hiukan toisenlainen ehdotus kuin aikaisempi, ja kyllä tästä voidaan päästä yhteisymmärrykseen. En ole kyllä ihan kollega Kramerin tai Bradburnin linjoilla, jotka väittävät, että tämä on ihan sama paketti kuin aikaisemmin, eli tämä olisi voitu suoraan heittää roskikseen. Kyllä komission täytyy todellakin katsoa, miten satamapalveluita voitaisiin kehittää Tietenkin satamat poikkeavat maasta toiseen ja tietenkin, tietenkin tiettyjä yleistyksiä voidaan tehdä. Kyse on eurooppalaisesta lähestymistavasta eikä aluekohtaisesta lähestymistavasta, joten tiettyjä yleispäteviä sääntöjä voidaan tehdä, jotta suunniteltavuutta tarjotaan satamille, mutta vaalien kilpailukykyä ja että myöskin tietty turvallisuuden taso säilyy. Tietenkin nyt täytyy katsoa, että eh, mitä tässä huomioidaan, asiat voidaan tulkita eri tavalla. Yleisesti ottaen kuitenkin voidaan sanoa, että tässä täytyy puolustaa myöskin komissiota ja kollega Fleckenstein varmaankin tietää yhtä hyvin kuin minä, että komission edustaja Teologideskin oli erinäisissä satamissa katsomassa tilannetta tarkastelemassa sitä, mitä tarpeita on olemassa siltä pohjalta, pyrki kehittämään ehdotuksen, josta olisi satamapalveluiden tarjoajille hyötyä, vaikkakaan emme ole päässeet vielä yhteisymmärrykseen. Mitä tulee sitten valtiotukikysymyksiin, niin on valitettavaa, että me emme sitä vastaa. Me halusimme, että tämä olisi jäänyt nykyisen komissaarin salkkuun. Se olisi helpottanut toimintaa se on tietenkin aina hankalaa, kun asiat siirtyvät jonkun muun hoidettavaksi, mutta yleisesti ottaen voin sanoa, että ei tämä nyt ihan toivoton ehdotus ole. Kyllä me pääsemme varmasti yhteisymmärrykseen, mutta kyllä Knut Fleckenstein on oikeassa sanoessaan, että tässä ei pitäisi tehdä hätiköityjä päätöksiä, tätä täytyy käsitellä har- harkiten. Monet ovat jo vaali taistelussa, joten me emme tätä asiaa saa kolmikantaa neuvottelussa hoidettua kuntoon, joten tämä asia siirtyy seuraavalle lainsäädäntökaudelle, mutta kyllä tätä asiaa täytyy käsitellä uudemman kerran, koska meidän täytyy todellakin panostaa tähän satamapalvelukysymykseen. Kiitoksia. Sain. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Ryhmäni nimessä toteaisin, että olen kollega Fleckensteinin kanssa aivan täysin samaa mieltä. Hän on ihan oikeassa sen suhteen, mitä hän on sanonut, ja hän on tehnyt erinomaista työtä. Komissio teki sen virheen, että jätti tämän asian käsittelyn näin viime metreille, vaikka kyse on näin hankalasta kokonaispaketista. Täällä kollegat sanoivat jo, että kahteen otteeseen satamadirektiiviä tai satamapakettia on meille tarjottu ja vuonna 2009 muistaakseni komissio esitti oman tiedonantonsa, jossa se korosti sitä, että lyhyellä aikavälillä tullaan esittämään myöskin suuntaviivoja valtiontukijärjestelmään liittyen. Ja mitä tulee sosiaaliseen vuoropuheluun, jota käytäisiin eurooppalaisella tasolla siihenkin liittyen, tulisi ehdotuksia – ja tästä syystä meidän kannattaisi odottaa ehdotuksia komission puolelta, mutta suuntaviivoja ei ole vielä tarjolla ja mitä tulee sosiaaliseen vuoropuheluun, niin se on lähtenyt käyntiin, mutta me emme oikein vielä tiedä, mihin se loppujen lopuksi johtaa. Viime kuukausien aikana olemme havainneet, että sidosryhmätkään eivät ole kovinkaan innoissaan tästä ehdotuksesta – tuskin tältä pohjalta päästään kovinkaan nopeasti eteenpäin. Tässä on avoinna olevia kysymyksiä, lukuisia kappaleita, ja täytyy vain sanoa, että nyt on kyllä aika lailla hankalaa lähteä tällaista satamaa direktiiviä käsittelemään ja hyväksymään, kun meillä ei ole tarkkaa tietoa siitä, mitä satamapolitiikkaan liittyviä muita kysymyksiä on vielä käsittelemättä. Esimerkiksi nämä jo mainitut käyttöoikeussopimukset ja valtion tukikysymykset. Niin kauan kun me emme voi nähdä tätä kokonaispakettia, niin on aika lailla vaikea lähteä sorvaamaan toimivaa sopimusta. Tästä riippumatta toteaisin, että jos ja kun komissiolta lähikuukausien aikana vastauksia saadaan, niin tietenkin me olemme valmiina katsomaan ehdotusta ja pohtimaan sitä, että onko direktiivi järkevää, voiko siitä olla hyötyä satamien kehittämiselle. Tietenkin satamat ovat tärkeässä asemassa kokonaistaloudellisesti ja me haluamme kehittää satamia edelleen. Ja loppuksi toteaisin, että kun näitä avoinna olevia kysymyksiä on vielä aika lailla, tarjolla ja aika ei kuitenkaan ole enää käytettävissä, niin ei nyt kannata lähteä hätiköimään, vaan meidän tulisi odottaa, että saamme näitä vastauksia esittämiimme kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitos omalta osaltani. Tiedän, kun on ollut kirjeenvaihdossa esittelijän kanssa jo jonkun aikaa, kun sillä on samanlaiset näkemykset näihin tässä äh, ilmaistuihin puheenvuoroihin tässä keskustelussa siis. Ja juuri tästä syystä olenkin tehnyt tämän päätöksen, että otetaan äänestys esityslistalta pois esittelijän suosituksesta ja myöskin varjoesittelijöiden suosituksesta. Ja tämä on varmasti ihan oikein, kun ajatellaan, ja Michael sanoi tämän oikein vahvasti, kun siis tarkastellaan lainsäädäntöehdotuksia joita tänne valiokuntaan on tullut viimeisten puolen vuoden aikana, niin niitähän on aika monen lista. Neljäs rautatiepaketti, vaihtoehtoiset polttoaineet, EMSAN, Najadit, merialueiden aluesuunnittelu, yhtenäinen ilmatila, katsastuspaketti, Airbus-asetus ja tämä satamapaketti, joka myöskin meille annettiin työn alle, niin uskon, että nyt komissio on vähän niin kuin saanut tämän pallon takaisin niin, että ei voida tällä lailla asetuksia vain tehtailla aivan parlamentin vaalikauden viime suoralla, koska jos niin yrittää tehdä, niin silloin tulee sellaisen vaikeuksia, kuten meille kävi tämän neljännen rautatiepaketin kanssa, samoin myöskin yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilapaketin kanssa ja myöskin nyt sitten, mitä on käynyt tämän satamapaketin kanssa. Tässä, kun tämä satamapaketti ensiksi tuli julki, niin minua muistutettiin siitä, että olin täällä myöskin ensimmäisen paketin aikoihin. Ja Strasburgissahan satamatyöläiset ahtaajat pitivät aikamoisen Mekkalan ja toista kertaa silloin jouduin tällaiseen aika rankkaan tilanteeseen. Ja sitten toinen satamapaketti, sehän sitten Willy Pitchikin johdolla tuli hylätyksi. Ja jotta olisi nyt reilu komissiota vastaan, niin he eivät nyt ihan samalla tavalla toimineet tämän kolmannen paketin kanssa, vaan he kuitenkin esittivät sellaista satamapakettia, jossa ei ollut rahdin käsittelyä mukana. Olen pikkuisen nyt ehkä hidas, mutta en ymmärrä, kuinka tällainen satamapaketti voidaan ottaa käsittelyyn, jolle siinä ole rahdin käsittelyä mukana. Ja jos sitten tähän lisätään vielä se, seikka, että jäsenet halusivat myöskin, että luotsaus otetaan siitä pois, ruoppaus myöskin otettaisiin sen puitteista pois, niin eipä siihen sitten paljon enää jäänytkään tuohon alkuperäiseen satamapakettiin pelkät rahoitus, avoimuuskysymykset ja nämä tällaiset yleiset suuntaviivat sen osalta, mitä komissio tahtoo, niin että mielestäni tämä päätös lykätä tätä asiaa antaa komissiolle mahdollisuuden vetää tämän satama, puolinaisen satamapaketin pois, koska eihän nyt tällä lailla riisuttua pakettia voida ajatella, ja sitten vetää kokonaan tämän paketin siis takaisin. Olen iloinen ja toivon mukaan tämä nyt sitten säästää meidät toiselta suurelta retelöinniltä, mutta nyt toivon mukaan se europarlamentti sitten voi tähän asiaan sanoa sanansa, koska minun mielestäni selvää on se, että jäsenillä ei ole mitään yhteisymmärrystä tässä asiassa. Ja avainkysymys on se, että herra Fleckenstein, ja hän otti tämän siis esille, se liittyy siis tähän julkisen palvelun velvoitteeseen tuotteeseen ja valtion tukiin, ja eikä ole ollenkaan selvää, mitä kilpailu, mitä kilpailupääosasto oikein tältä osin tässä on mieltä. Jos minun jos minä olisin vaikkapa nyt tässä väistyvä puheenjohtaja ja varoittaisin seuraavaa valiokuntaa seuraavassa parlamentissa, niin se juuri liittyisi siihen, että kilpailukyky pääosastoa pitäisi kyllä pitää silville ja juuri sitä, mitä mieltä se on näistä valtion tuista ja julkisen palvelun velvoitteesta, koska tämä on sellainen tärkeä osa-alue liikenteessä, jota pitäisi pitää silmällä täällä parlamentissa ja parlamentin pitäisi olla tietoinen tästä asiasta ja tarkkaavainen. Siis vetoan siihen, tai siis olen kaiken kaikkiaan sitä mieltä, että tämä päätös on ollut hyvä ja olemmekin siis päättäneet, että täällä parlamentissa tänä vaalikautena tätä emme vie pidemmälle ja katsotaan sitä, miten seuraavan parlamentin kaudella tapahtuu. No, kuitenkin demokratian nimissä herra Tiolika Taitis komissiosta voi nyt kertoa komission näkemyksen ja sitten herra Fleckenstein vielä voi kertoa hänelle, kuinka määrässä hän oikein onkaan, mutta nyt komissio saa puheenvuoron. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, ymmärrämme että tämä on varmastikin viimeinen keskustelu tästä ehdotuksesta tällä vaalikaudella, joten haluaisin vain muutaman asian tässä esittää. Ensinnäkin haluaisin kiittää niitä, jotka arvostavat komission työtä ja jotka ovat myös minulle yksi ystävällisesti puhuneet. Sitä arvostan suuresti. Haluaisin eh, sanoa, että ymmärrämme ongelmat, joita tällä liikennevaliokunnalla on asian kanssa ollut. Tämä on hyvin eh, vaikea asia ja se selittää myös sen, miksi emme tehneet tätä ehdotusta aikaisemmin. 2007 annoimme tällaista pehmeän lainsäädäntöä komission tiedonannon. 2009 komissio muuttui ja silloin aloitimme analyysin siitä, mitä nyt pitäisi tapahtua. Ja siinä meni jonkin aikaan tutustuimme asian perusteellisesti, teimme paljon analyysejä, vierailimme paikoille ja puhuimme alan tahojen kanssa ja, ja järjestimme laajoja kuulemisia. Se edellytti paljon aikaa, jotta saimme äh, käsityksen siitä, mitä pitäisi tehdä pehmeän lainsäädännön ja lainsäädännön alalla ja sitten sitten lopulta 2011 ilmoitimme tästä satamapolitiikan uudelleenkatsauksesta, joten välttämättä näin kävi. Tämä oli niin tärkeä ehdotus, että me emme olisi voineet sitä mitenkään kiirehtiä tämän enempää totesitte, ja täälläkin monet jäsenet sanoivat, että tämä, tällä ehdotuksella on aika vähän tekemistä niin sanottujen pakettien yksi ja kaksi kanssa keskityimme niihin kahteen ainoaan asiaan, jossa olimme sitä mieltä, että olisi pakko käyttää lainsäädännöistä välinettä. Kaikki muut, jotka on kuvattu satamapolitiikan tiedonannossa, jätettiin tähän pehmeämpään lainsäädäntöön. Tämä on kuitenkin nyt yksi osa palapeliä, jo, jonka, olemme, jonka rakentamisen olemme aloittaneet. Ja siihen liittyy muun muassa valtavia infrastruktuuritoimia teillä kaikilla. Ja me kaikki varmasti tunnemme olevamme hyvin ylpeitä, kun havaitsemme, että saimme aikaan suuntaviivat, näitä Euroopan laajuisia suuntaviivoja varten näiden aloitteiden kautta. Tähän liittyy, myös käyttöoikeusdirektiivi ja sosiaalinen dialogi, äh, asiakirja, kaikki nämä ovat äh, paloja palapelissä. Nyt markkinoille pääsy ja rahoituksellinen avoimuus olivat ainoat puuttuvat palat, joilla saattaisiin valmiiksi se paketti, jota komissio ehdotti äh, alalle, joka on merkittävää kasvua tarjoava ala Euroopassa, eli, eli satamat. Ja tästä syystä päätimme, että mennään eteenpäin tämän asian kanssa vielä nytkin vaalikauden loppupuolella niin, että hyödynnetään myös TNT ja, ja, ja, ja 2020 strategia. Meillä nyt Euroopan yleisön on oikeus tietää, millä ehdoilla rahoitusta annetaan eri infrastruktuuria varten. 26 miljardia euroa on, on kyseessä. Ymmärrämme, että joissakin kohdissa aikaa ei ole ollut tarpeeksi. Erilaisia kantoja on tämän Ymmärrämme kyllä, me yritimme parhaamme. Käyttöoikeussopimusdirektiivi tuli aivan oikealla hetkellä. Sen täällä hyväksyitte tammikuun puolessa välissä ja nyt tiedätte, mitä sillä lailla tapahtuu. Tion tuesta meillä oli erityinen kuulemistilaisuus ja haluaisin kiittää valiokuntaa sen järjestämisestä kuulmistilaisuudessa kävi selväksi, että on useita teitä eteenpäin. Yksi on yksi on ryhmäpoikkeus, toinen erityiset ohjeet ja sitten kolmas vielä oikeustapaus, oikeuskäytäntö. Joka tapauksessa teemme mitä tahansa, minkä tahansa tien valitsemme valtion tukiasiassa. Avoimuus on ennalta edellytys. Jos halutaan ryhmäpoikkeus, tarvitaan perustietoa siitä. Jos halutaan oikeuskäytäntö, case law tie, niin sitten tarvitaan tosiasioita. Jos halutaan suuntaviivoja, niin silloinkin tarvitaan näitä faktoja. Valtion tuen osalta tässä lainsäädännössä ainoastaan annetaan mahdollisuudet näille kaikille teille, että nämä tosiasiat saadaan kerättyä. Jos nyt haluatte lähteä ulos talosta, niin ihan riippumatta siitä, mihin haluatte mennä, ensin on avattava ovi. Niin siitä oli kyse tässä asetuksessa. Avoimuus avaa oven muille mahdollisille aloitteille. Tapahtuu valtiotuille mitä hyvänsä. Tämä on ensimmäinen ehdottoman välttämätön askel. Se tarkoittaa, että ei tarvitse odottaa lopputuloksia hyvin pitkänkin prosessin jälkeen. Meidän on lähdettävä siitä, mitä meillä jo on, mitkä ovat mahdollisuutemme tällä hetkellä. Mainitsimme tämän kyselylomakkeen. Se lähetettiin nyt, koska ilmoituksia tuli yhä enemmän komission, Tämä oli ainoa syy, miksi ajattelimme näin tehdä. Syyn oli myös se, että toimiala on hyvin voimakkaasti pyytänyt suunta viivoja ja ennen kuin päätämme mitään, meidän on saatava kerättyä faktat. Ja siksi kyselylomake lähetettiin nyt. Te sanotte, että se on onnetonta meidän mielestämme. Se on aivan luonnollista. Komissiota pyydetään tekemään jotakin. No se, ennen kuin komissio voi tehdä mitään, sen pitää saada tieto. Tosiasiat. Miltä pohjalta lähdetään? Tämä on ensin tiedettävä. Kaikkein merkittävin osa tätä keskustelua koskee sitä, että tämä parlamentti, ja haluaisin muuten tässä yhteydessä kiittää erityisesti tätä valiokuntaa ja, esittelijää siitä, että olette antaneet ratkaisuja tietyille ongelmille, jotka on hyvin tunnistettu asetuksesta. Siellä on ehkä asioita, jotka eivät ole tarpeeksi selviä. Ehkä pyrimme mm, tiettyihin asioihin tietyllä sanamuodolla. Tämä teidän tekemämme, me tekemänne työ on selventänyt asioita ja esittelijän työ esittelijä myös panin merkille tuossa aloituspuheessaan. maksut, valvonta, hallinnollisen taakan vähentäminen, kaikki nämä asiat ovat saaneet lisää selkeyttä ja olen, olen varma, että jos jatkaisimme vielä, niin olisimme kyllä päässeet erittäin hyvään lopputulokseen. Olen sitä mieltä, että tästä vielä tulee varmasti että mielenkiintoinen keskustelun aihe seuraavan parlamentin kanssa. Ja voitte olla varmoja, että komissio tulee pitämään kiinni siitä, mitä täällä nyt on. Ja ole, meille on tärkeää, että huomioidaan seuraavan parlamentin näkemykset sillä väliin komissiossa ja neuvostossa edelleen analysoidaan ehdotusta ja voin vahvistaa teille, että tässä valiokunnassa tehty työ otetaan huomioon. Joten kun asiaan palataan seuraavan parlamentin kanssa, niin toivon, että meillä voisi olla hyvä teksti myös neuvostosta, niin että voimme yhdessä tehdä työtä ja saada nopeasti aikaan sopimuksen tästä ehdotuksesta, jota ovat tukkeneet suurin osa niistä, jotka ovat tälle puheenvuoron käyttäneet. Kiitoksia. Herra Fleckenstein. Herra puheenjohtaja, ihan lyhyesti, koska olemme täällä pitkälti samaa mieltä. Olen vakuuttunut, että seuraavalla lainsäädäntökaudella emme lähde liikkeelle lähtökuopista, vaan siitä, mihin tänään näissä keskusteluissa jäämme. Toisakseen ihan pöytäkirjan merkintää varten toteaisin, että se mitä alustuksen omaisesti totesin, niin siitä keskustelin jo kollega Kumut Saakosin kanssa, koska kansanpuolueen edustaja ei ollut täällä paikalla ja minä vain yritin täällä sosiaalidemokraattina avustaa myöskin kansanpuoluetta. Kiitoksia. Okay, thank you very much. Selvä. Kiitokset. Yleensä tässä vaiheessa kertoisin milloin äänestetään, mutta nyt ei äänestetäkään. Niin, joten tämän asian käsittely päättyy tähän ja mennään nyt sitten siihen kokouksen osioon, joka käydään suljetuin oviin ja pyydän täältä salista lähtemään niitä, joten ei kuulu olla täällä, joten voimme sitten lähteä keskustelemaan äh, trilogien, ähm, pala- tai trilogien tuloksesta. Ja. Mm-hmm.